olette jopa tutustuneet siihen. Se on todella paksu kirja, kokonainen opus, täynnä teknisiä yksityiskohtia ja siitä sopimiseen meni todella kymmenen vuotta. Enkä usko, että on helppoa saada aikaan yhtä monimutkainen uusi sopimus nyt, kun toimintaympäristö on äh, tällä hetkellä entistä vaikeampi. Siksi ulkoasiainneuvoston ja koko Euroopan unionin täytyy tehdä kaikkensa tämän sopimuksen säilyttämiseksi ja meidän täytyy myös äh, pyrkiä saamaan iranilaiset kunnioittamaan sitoumuksiaan. Yksi asia, jonka sanoin jo aluksi, Yhdysvallat vetäytyi yksipuolisesti sopimuksesta. Iranilaiset ovat kunnioittaneet 14 kuukauden ajan velvoitteitaan ilman, että heillä on ollut ikään kuin kumppania. Ja nyt he toteavat, etteivät enää koe, että sopimus on heitä sitova, tai että he katsovat, että sopimus ei enää sido heitä, mutta toinen asia on sitten kääntää sille selkänsä ja Ähm, ydinenergiayhteisö sitten äh, katsoo äh, tilannetta ja viraston äh, raportit tähän mennessä ovat ainakin olleet todiste siitä, mitä alueella tapahtuu. Meidän on oltava yhteydessä Irakin ja täytyy yrittää kaikkien osapuolten kanssa pitää tämä sopimus hengissä. Kyllä voimme puhua myös ukrainalaisesta matkustajakoneesta. Ja te nostitte esiin koko joukon tärkeitä kysymyksiä, mutta Thank you for your contributions. valitettavasti puheenvuorostani tulisi sitten liian pitkä ja te varmasti jatkatte asian käsittelyä täällä parlamentissa. Minä päätän nyt tähän. Kiitos paljon. Ja me kiitämme teitä, arvoisa komission varapuheenjohtaja korkea edustaja. Näin tämä keskustelu päättyy. Ja ennen kuin siirrymme seuraavaan esityslistan kohtaan, minulla on ilmoitusasia Lens siirtyy sitoutumattomista ECR-ryhmään 15. tammikuuta 2020 alkaen. Ja seuraava esityslistan kohta on edustaja Viseleh Liman mietintö Vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2018 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla. Muistutan, että voitte pyytää puheenvuoroa ja myös sinisen, sinisen kortin puheenvuoroa sähköisesti ohjeet tätä varten löytyvät tuolta sisäänkäynnin luota. Nyt esittelijä saa puheenvuoron neljä minuuttia. Edustaja Visela Lima, olkaa hyvä. Le Parlement européen à la Euroopan parlamentin täytyy puhua selvällä äänellä, yhdellä äänellä, kun puhutaan ihmisoikeuksista. Ja neuvotteluissa pitää päästä yksimielisyyteen niin, että voimme äänestää mietinnöstä, jossa otetaan mukaan kaikki asiat, joista olemme vakuuttuneita ja joilla mennään eteenpäin. Tämän taakse täytyy saada enemmistö. Tämä ei ole sinänsä tavoite, mutta se kuitenkin voi sitten vahvistaa sen, että olemme sitoutuneita ihmisoikeuksiin ja yleismaailmallisiin oikeuksiin. Ja Euroopan parlamentin täytyy aina päästä sopimukseen kaikkien poliittisten ryhmien välillä. Tällä tavalla voimme olla uskottavia aina kun vaadimme kansainvälisissä yhteyksissä ihmisoikeuksien kunnioittamista. Eurooppalainen ääni on hyvin tärkeää kaikkialla maailmassa, kun ajatellaan ja katsotaan ihmisoikeustilannetta eri puolilla maailmaa. On suuria huolenaiheita muun muassa ihmisoikeuksia loukataan ja myös totalitarismista on tullut eräänlainen poliittinen hanke. Ei kuitenkaan saa olla liian pessimistisiä sen takia, että rauhan ja demokratian prosessit on, ovat alkaneet ja myöskin oikeuslaitoksen uudistaminen on alkanut monissa maissa. Monet maat ovat entistä sitoutuneempia ihmisoikeuksiin ja oikeusvaltion periaatteeseen. Ja me tuemme niitä, jotka näkyvällä tavalla tuovat äänensä esiin tässä asiassa. Yksi asia on erityisen hankala kuitenkin ihmiskunnan kannalta. Konfliktit, soti, sotilaalliset hyökkäykset, ne vaikuttavat edelleen suoraan siviiliväestöön ja aiheuttavat massamuuttoa. Tämä on todella epäinhimillistä. Tähän ansaan ihmiskunta on nyt ajautunut ja on luotu tällaisia hirveyksien alueita, joilla monet joutuvat jokapäiväistä elämäänsä elämään. Se on häpeällistä ja meidän täytyy todella tuoda tämä asia esiin vahvalla äänellä. Euroopan parlamentin jäsenillä on myös poliittinen vastuu ryhtyä toimiin ihmisten kärsimää surkeutta vastaan. On noudatettava kansainvälistä oikeutta ja se koskee myöskin naisten ja tyttöjen oikeuksia, alueita, joilla on ympäristöongelmia, joissa naisia kohdellaan huonosti, käytetään hyväksi. Myös sananvapaus ja ilmaisunvapaus sekä lehdistövapaus ja demokratian arvot ovat todella tärkeitä. Myöskin ihmisoikeusaktivisteja ja puolustajia, erityisesti toimittajia ja yliopistotahoja on suojeltava. Monet heistä ovat on mielivaltaisesti vangittu. Ja meidän täytyy todella yritysten vastuuta myös pitää esillä. Ihmisoikeusvuoropuhelu kolmansien maiden kanssa ihmisoikeuksien puolustamiseksi on hyvin tärkeä asia. Näihin kaikkiin mietinnössä puututaan. Siinä myös korostetaan äh, uskon vakaumuksen vapautta ja Lopuksi haluaisin todella vilpittömästi kiittää kaikkia varjoesittelijöitä ja heidän tiimejään siitä hengestä, jossa tätä työtä on tehty. Kiitos. Merci. Now I... Kiitokset. Nyt puheenvuoron saa komission varapuheenjohtaja, korkea edustaja Borrell. Olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, Arvoisat jäsenet, jälleen kerran minun täytyy kiittää parlamenttia siitä, että se on valvonut ihmisoikeuksia ympäri maailman. Ja toivotan tervetulleeksi tämän vuosikertomuksen ihmisoikeuksista. Siinä on monia hyödyllisiä suosituksia. Kiitokset esittelijöille edustaja Vislar Limalle hänen työstään. Ihmisoikeudet ja demokratia ovat kysymyksiä, joiden täytyy olla työmme ytimessä. Joulukuun ulkoasiain neuvostossa me keskustelimme ulkoministereiden kesken siitä, kuinka me voimme edistää ja suojella ihmisoikeuksia ja kuinka me voimme ottaa huomioon huolestuttavat suuntaukset, kuinka on hyökätty muun muassa ihmisoikeustaistelut kohtaan. Me tarvitsemme yhteisen lähestymistavan ja neuvostossa keskustellaan tässä, tästä ja toivottavasti me voimme edistyä kysymyksen kanssa mahdollisimman nopeasti. Tämä, ähm, nämä sanktiot ovat yksi tavoite, joka meillä kaikilla on. Toisena työpäivänä keskustelin ihmisoikeustaistelijoiden kanssa ihmisoikeusfoorumissa, jossa keskittyisin siihen, siihen, miten voitaisiin saada aikaiseksi oikeudenmukainen ympäristö tulevaisuudessa. Monet asiat, joita käsitellään tässä vuosikertomuksessa, ovat sellaisia, johon on jo puututtu aikaisemmin. Ja tässä on otettu esille selkeitä esimerkkejä, maakohtaisia esimerkkejä. Me tiedämme, että nämä kaksi raporttia kuuluvat yhteen. Ja kun puhutaan vuodesta 2019 seuraavan kerran, niin se tullaan hyväksymään keväällä. Tarvitaan tehokkaampaa ihmisoikeusulkopolitiikkaa. Ja tämä liittyy myös toimintaohjelmaan, tällä saralla. Ja tämä tulee olemaan tiekartta, jossa asetetaan Euroopan unionin kunnianhimon taso seuraavalle viidelle vuodelle. Ja tässä siirrytään myös digitaaliseen maailmaan mikä täytyy ottaa huomioon. Ihmisoikeudet ja demokratia ovat ja niiden pitäisi olla suhteidemme keskiössä kolmansien maiden kanssa. Eurooppalainen instrumentti on laajin rahoitusinstrumentti koko maailmassa ja siinä keskitytään ihmisoikeuksiin ja demokratiaan. Ja puhutaan 135 miljoonasta vuonna 2018. Joitakin esimerkkejä kun puhuttiin esityksistä vuodelle 2018, niin valittiin viisi, viisi projektia 70 miljoonaa HLBTI-oikeuksille. Tässä on maita kuten Venäjä, Zimbabwe, Malawi, Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Kolumbia ja Peru. Nämä hankkeet tukivat kapasiteetin rakentamista, tukivat kansalaisjärjestöjä ja annettiin tukea uhreille liittyen HLBTI-ihmisoikeusloukkauksiin. Ja tässä tuotiin myös ihmisoikeuspuolustajia. Mitä muihin kysymyksiin tulee, niin tässä sanotaan, että kauppa, kaupan tulisi olla linkitetty poliittiseen vuoropuheluun ja ihmisoikeusloukkaukset täytyisi ottaa siinä täysin huomioon kaikissa toimissa, joihin Euroopan unioni ryhtyy. Te olette tietoisia ihmisoikeusloukkaustilanteesta. Me käymme jatkuvaa vuoropuhelua Meillä on erityisedustaja, mitä ihmisoikeuksiin tulee, joka on kääntynyt hallitusten ja kansalaisjärjestöjen puoleen. Ja hän on pystynyt nostamaan Euroopan unionin ihmisoikeuspolitiikan profiilia. Euroopan unioni on ottanut edistysaskeleita, mitä lasten oikeuksiin tulee ja, ja Karibian ja latinalaisen Amerikan maiden kanssa me olemme tehneet kolme päätöslauselmaa liittyen lasten oikeuksiin. Kaksi esitettiin ihmisoikeusneuvoston kokouksessa maaliskuussa. Ja YK on lasten oikeuksien kokouksessa myös nostettiin nämä kysymykset esille. Tässä on nostettu esille muun muassa oikeus koulutukseen. Tässä vuosikertomuksessa aivan oikeutetusti myös kiinnitetään huomiota naisten oikeuksiin maailmanlaajuisesti. EU on sitoutunut kaikkiin ihmisoikeuksiin. Haluamme tukea sukupuolten välistä tasa-arvoa ja tukea naisia ja voimannuttaa heitä. Tämä liittyy myös aloitteeseen, joka liittyy no, naisten kohdistuvan väkivallan lopettamiseen liittyvän sopimukseen, joka allekirjoitettiin syyskuussa New Yorkissa. Tämä aloite on sellainen, jota yli, tuetaan yli 500 miljoonalla vuoteen 2024 asti. Kaksi pilaria on otettu käyttöön. Latinalaisen Amerikan pilari ja sitten Sub-Saharan pilari, jossa puhutaan seksuaaliväkivallasta muun muassa. Näiden täytyisi olla tärkeässä asemassa ennen kaikkea, kun puhumme naisten oikeuksien konferenssin 25 vuosipäivän kynnyksellä. Toivotamme tervetulleeksi neuvoston johtopäätökset viime lokakuulta. Siinä painotetaan, että pitäisi toimia avoimesti ja osallistavasti, kun puhutaan vaaleista. Ja haluaisin tässä kiittää jäsenvaltioita ja myös tämän parlamentin jäseniä, jotka ovat olleet mukana vaalitarkkailumatkoilla Tämä on hyvä esimerkki siitä, kuinka meidän toimielimemme toimivat tehokkaasti yhdessä. En nyt halua tässä nostaa esille kaikkia hankkeita, mutta Salvador, Kosova, Malawi, Mosambik, Senegal, Sri Lanka, Tunisia – Olen pahoillani, että me emme päässeet Bolivian vaaleihin. Tämä tilanne tullaan korjaamaan. Ja teemme tärkeää työtä, jotta me voimme puoltaa ihmisoikeuksia. Ja tehokas demokratia on tällainen tapa. Arvoisa rouva puhemies, tämä mielipiteiden vaihdo oli erittäin hyödyllinen. Ja kun kuuntelin teitä, rouva esittelijä, niin teidän työssänne on samoja tavoitteita kuin meillä, ja me voimme varmasti tehdä hyvää yhteistyötä näissä kysymyksissä. Haluan kiittää teitä tehdystä työstä. Ja nyt meillä on varmasti enemmän tietoa siitä, mitä te pyydätte ulkosuhde hallinnolta, jotta se voi puolustaa ihmisoikeuksia ympäri maailman, koska te parlamentin jäsenet ja me, jotka työskentelemme ympäri maailman, taistelemme saman tavoitteen puolesta. Very much, and now I will open... Kiitos paljon. Nyt tavan keskustelun ensin EPP-ryhmän nimissä. Yksi minuutti, edustaja Tomak. Olkaa hyvä. Mulțumesc, doamna președinte de ședință. Domnule vicepreședinte Borel, vreau și eu să felicit. Kiitokset puhemies. Arvoisa mm, varapuheenjohtaja Borel, haluan kiittää esittelijää oikein hyvästä työstä, joka mm, mietintö osoittaa, että Euroopan unioni tekee hyvin paljon ihmisoikeuksien ja demokratian puolustamiseksi ympäri maailmaa keskittyisin yhteen perusoikeuteen, jota yhteiskuntamme todella kunnioittaa ja joka yhdistää meidät kaikkialla maailmassa ja tekee meistä hyvin menestyneitä. Ja tämä on ilmaisuvapaus. Arvoisa mm, varapuheenjohtaja Borrell, ulkosuhdehallinnon tulisi tehdä entistä enemmän ilmaisuvapauden puolustamiseksi myös naapurustossamme, naapurimaissa. Me ei voida hyväksyä sitä, että Turkin kaltaisessa naapurimaassa – satoja medioita on estetty toimimasta, tuhansia toimittajia on irtisanottu, heitä on myös pidätetty. Tätä ei voida hyväksyä. Ilmaisuvapaus on keskeinen osa demokratiaa. Kiitos. Thank you now on... Kiitokset teille. Sitten SND-ryhmän nimissä puheenvuoro edustaja Kotsolino minuutti. Si, grazie. Kiitos Tämä ei ole mikään rituaali tai byrokraattinen toiminta, kun puhutaan tästä parlamentin mietinnöstä, jossa käsitellään ihmisoikeuksia. Tästähän on jo puhuttu. Kuitenkin tämä on myöhässä puolitoista vuotta. Ja tämä yhteinen työ, jota olemme tehneet, niin on saanut meidät kiinnittämään huomioita useisiin eri asioihin. Ja SND toi tähän mukaan monia uusia kysymyksiä ja haluankin puhua muun muassa siitä, miten voimme tehostaa Euroopan ihmisoikeuspolitiikkaa maailmanlaajuisesti. Täytäntöönpano on todella tärkeä asia ja meidän täytyy pitää se toimien ytimessä. Ihmisoikeuksien suojelemiseen liittyvät haasteet, ihmisoikeuksien puolustaminen vaatii myös uusia valtuuksia ja uusia välineitä, jotta voidaan toimia laajemmin. Tämä on meidän vastuumme ja se tulee olemaan myös pinnalla seuraavissa mietinnöissä, joita tästä laadimme. Meidän täytyy voida puuttua ihmisoikeushaasteisiin kaikkialla maailmassa – kyse on ihan rikoksista ja meidän täytyy pitää näitä kysymyksiä muun muassa Saudi-Arabian kaltaisten suurten maiden kanssa esillä. Kiitos. Kiitokset. Seuraavaksi Renew eh, Europe, eh, kaksi minuuttia edustaja Körens. Kiitoksia puhemies. Eh, tämä vuotuinen keskustelu ihmisoikeuksista sisältää yhden vaaran, eli mm, todella vaarana on se, että toistamme äh, itseämme äh, vuosi vuoden jälkeen, äh, herätämme samat toiveet, jotka eivät toteutumatta. Nyt on kuitenkin toisin. Tämä on todella hyvin rakenneltu, hyvin pohdittu, hyvin tarkka mietintö. Edustaja Visile Liman mietintö on, äh, tulee olemaan todellinen teos, kun puhutaan äh, ihmisoikeuksista tulevina viikkoina, kuukausina, vuosina. Äh, se on todellinen teos. Ja kun ajatellaan ihmisoikeuksien kunnioittamista maailmalla ja tilannetta, valitettavasti monenvälisyys on ottanut takapakkia ja näin on petetty tällainen menettelytapa, toimintatapa, joka on todistanut olevansa hyvin toimiva. Kun monenvälisyydestä luovutaan ja näin heikennetään yhteistyötä, on todettava, että myös jotkut Euroopan unionin jäsenvaltiot, Euroopan neuvoston jäsenvaltiot ja NATO-valtiot ovat toimineet tällä tavoin Kaikkein järkyttävintä mielestäni on, kun tietyt Euroopan unionin, unionin jäsenvaltiot äh, ovat luopuneet ja luopumassa monen välisyydestä. Puheka on äh, hyvin vähän. Nyt äh, kysyisin, mitä komissio aikoo tehdä meidän ehdotustamme suhteen. Viime vuonna minä ehdotin pakkoavioliittojen ja alaikäisten lasten avioliittojen kieltämistä. Euroopan parlamentin enemmistö äänesti tämän puolesta, eh, siis salaikäisten ja pakkoavioliittojen eh, estämisen puolesta niin, että nämä olisivat, eh, näiden kieltäminen olisi ennakkoehtona suhteillemme, mutta tämä ei vieläkään ole toteutunut. Mitä komissio aikoo tehdä? Kiitokset ja seuraavaksi edustaja Noiman Vihreät yksi minuutti. Olkaa hyvä. The human rights situation is worsening globally. Ihmisoikeustilanne huononee maailmanlaajuisesti ja siksi meidän täytyy vetää vastuuseen kaikki ne, jotka loukkaavat ihmisoikeuksia. Mutta on vielä tärkeämpää, että me Euroopan unionin kaikki jäsenvaltiot käyttävät voimaamme suojellaksemme niitä, jotka taistelevat ihmisoikeuksia puolesta. Miksi voidaan puolustaa yrityksiä, mutta ei ihmisiä? Miksi yritykset edelleen tienaavat asekaupoilla. Miksi niin monet ihmisoikeuspuolustajat eivät pääse EU:hun, vaikka he tarvitsisivat suojaa? Ja miksi eurooppalaiset yritykset tuhoavat monien alkuperäiskansojen elämän? Herra me haluamme vuosikertomuksen avulla muuttaa ottaa nämä asiat. Se on erittäin vahva kertomus ja sitä tukee suuri enemmistö ja toivottavasti se on suuntaviivana seuraavalle Ville vuodelle. Kiitokset esittelijät hyvästä työstä. Kiitokset. Seuraavaksi edustaja Baldassare. Ein minuutti. Minuutti teillekin. Presidente. Puhemies, hyvät kollegat, olen täällä tänään, koska aikaa. Minä haluan pyytää, ettette osallistu miljardien dollarien äh, ikävään rikolliseen bisnekseen, joka liittyy siihen, että länsimaissa hyväksikäytetään naisia, jotka ovat jo tuotu orjuuteen. Tässä naisten kunniaa loukataan ihmisoikeuksia ja nyt täytyisi tehdä toisella tavalla ja lapsia pitäisi suojella lapsen oikeuksien sopimuksen 7 artiklan mukaisesti. Ja 2011 tehtiin äh, arvioita ja silti tämä kaikki jatkuu. Naisten äh, suojelu ja lasten suojelu ei saa jäädä vain tyhjäksi kirjaimeksi. Nyt pitää todellakin toimia, koska naiset ja lapset eivät ole mitään kauppatavaraa nyt naisten ja miesten tässä parlamentissa täytyy auttaa heitä. Kiitokset ja seuraavaksi edustaja Czarnecki, ECR, yksi minuutti. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca, panie... Kiitos, rouva puhemies. Arvoisa komission jäsen, kaksi kolmas osaa puheenvuoroista olivat sellaisia, että näytti siltä, että keskustelisimme edelleen Iran kysymyksestä. Onneksi tämä nyt korjattiin. No, joka tapauksessa. Minä olen erittäin iloinen, että me voimme nyt sanoa, että meillä on sellainen tunne, että me voimme näyttää, minkä, miltä demokratian tulisi näyttää maailmanlaajuisesti. Minä olen ollut vaalitarkkailijana monessa maista ja tiedän, että tämä vaalitarkkailu on hyödyksi. Mutta jos sanomme totuuden, niin meidän täytyy sanoa, että meidän täytyy myös ratkaista omat ongelmamme. Meidän täytyy myös tarkastaa omat demokraattiset normimme. Näen, että minulla on enää muutama sekunti. Minä sanoin, että meidän täytyy olla varovaisia. Meidän täytyy olla varovaisia, että ei tapahdu niin kuin eilen, että keskustelu kielletään tärkeästä aiheesta. Kiitokset ja seuraavana kollegaa äh, Urvan Crespo äh, Gue. Ryhmä minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. 2018 oli äh, suvaitsemattomuuden, vihan ja syrjinnän vuosi, poliittinen väkivalta, ihmisoikeustaistelijoita ja ympäristötaistelijoita vastaan lisääntyi, kuten Marianne de Franco, joka murhattiin. Edelleen tänä päivänä vaadimme oikeutta näille uhreille. Samoin kyse oli vuodesta, jolloin naiset vaativat feminististä vallankumousta oikeiston nostettua päätään. Euroopan unionissa on muistettava, että myös täällä ihmisoikeuksia rikotaan. Samoin rajoilla me ajatellaan Morian Äh, pakolaisleiriä, vaikkapa nämä leirit äh, ovat todellisia Euroopan Guantanamoja, joissa ihmiset kärsivät. Me äh, tekopyhällä tavalla syytämme muita maita ihmisoikeuksien polkimisesta samalla kun meidän omat monikansalliset yrityksemme rikkovat ihmisoikeuksia räikeällä tavalla. Ihmisoikeudet on muistettava myös Euroopassa ja myös eurooppalaisten monikansallisten yritysten täytyy muistaa nämä. Kiitos. Kiitokset ja seuraavaksi edustaja Castaldo. Sitoutumattomat, olkaa hyvä minuutti. Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Huomenna äänestämme tästä vuotuisesta mietinnöstä, joka käsittelee ihmisoikeuksia ja demokratiaa. Ja nyt tämä vaalikausi on hyvin tärkeä jälleen kerran. Äh, meidän täytyy vahvistaa, miten tärkeitä ihmisoikeudet ovat Euroopassa ja muualla. Monenvälisyys, vähemmistöjen suojelu ja ihmisoikeuksien varjelu ovat näitä tärkeitä asioita. Ja nyt meidän täytyy myös osoittaa se käytännössä ja kiitän esittelijä Viiseler Liimaa tästä hyvästä työstä ja siitä, että hän on ottanut mukaan eri näkemykset eri valiokunnista ja ryhmistä ja tässä voidaan todella edistää demokratiaa ja ihmisoikeuksia. 2019 vuonna tilanne paheni edelleen. Tilanne on hävyttävä ja kansainvälisillä foorumeilla, monenvälisissä tapaamisissakin nämä on tuotu esille. Ja nyt on äärimmäisen tärkeää, että kansainvälisissä yhteyksissä EU pitää näitä asioita esille niin, että ihmisoikeuksia voidaan edistää kaikkialla, missä EU ja korkea edustaja toimivat. Nämä on, ajatukset on jaettava. Kiitoksia. Seuraavaksi saa edustaja Van Dalen. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Herra Borel siellä nyt tutkiskelee puhelintansa eikä hän ole luurejakaan päässä, koska on valitettavasti tarpeellista, että tässä tarkastelemme ihmisoikeuksia. Meidän on puhuttava myös uskonnon vapaudesta. Tällä hetkellä sitä tukahdutetaan ympäri maailmaa, paitsi ihmisten myös viranomaisten taholta. Iranin, Intian, Nepalin, Nigerian kaltaisissa maissa, Saudi-Arabiassa ja Somaliassa muun muassa. Minä toivon, että äh, Borrell nyt laittaa sen puhelimensa todellakin syrjeen. Meidän äh, äh politiikkamme on hiukan kahtalaista, me eh, tuomitsemme iskut ja niin edelleen, hyvä niin, mutta samalla sitten käymme kauppaa näiden maiden kanssa. Eli konkreettisia tekoja jään kyllä kaipaamaan kauniita sanoja, mutta tyhjät tynnyrit tässä kolisevat. Nyt pitää ottaa todella aloite käsiin. Kiitoksia. Kiitokset. Keskustelu jatkuu. Edustaja Santos ja minuutti, olkaa hyvä. A apresentação deste relatório não é o mero cumprimento de um quadro. No niin, meidän täytyy välittää vahva viesti. Kyse ei ole pelkästään jonkun byrokraattisen rituaalin noudattamisesta, vaan kyse on todellakin vuoropuhelusta ja sovittelevasta työstä, johon todella monet täällä osallistuvat. Ja olenkin hyvin kiitollinen esittelijä Viiseler Limalle ja ryhmämme varjoesittelijälle Koseliinalle, koska he ovat tehneet hyvää työtä. Haluaisin kuitenkin korostaa seuraavia asioita. Ensinnäkin kansalaisyhteiskunnan merkityksen esiin tuominen nyt tällä tänä, näinä aikoina, kun äh, heidän tilansa toimia pienenee ja kapenee jatkuvasti. Tässä viitataan siihen, että rankaisemattomuutta vastaan on taisteltava. Lisäksi on suojeltava alkuperäisväestöjä, joihin kohdistuu jatkuvasti uusia uhkia. Yli 60 miljoonaa ihmistä on joutunut pakkomuuton uhreiksi, naisia ja miehiä mukana. Monet asiat yhdistävät meitä, myöskin jakavat meitä, ja tämä muistuttaa siitä, että meillä on parlamentissa edessämme hyvin tärkeä työ. Aina minuutti. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja von Wiese, yksi minuutti. Kiitokset puhemies, kollegat. Joulukuussa eräs tyttö yhdistyneessä kuningaskunnassa löysi hätäviestin joulukortista. Tämän viestin oli kirjoittanut ihminen, joka valmisti tuon kortin kiinalaisen, kiinalaisena vankityöläisenä kiinalaisessa vankilassa järkyttävissä olosuhteissa. Me ostamme halpoja tuotteita ja suljemme silmämme niiden todellisilta kustannuksilta. Te tehtaat äh, ja äh, tehtaat toimivat äh, sellaisissa oloissa, joista vähittäismyyjät eivät halua edes tietää mitään. Meidän on hyväksyttävä sellainen Euroopan unionin lainsäädäntö, joka tekee due diligence-järjestelmän koko tuotantoketjussa pakolliseksi, jotta voidaan varmistaa se, että meidän ostamamme tuotteet eivät tule ympäristön tai ihmisoikeuksien kustannuksella. Kiitokset edustaja Hautala. Minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, korkea edustaja. Haluaisin painottaa sitä, että Euroopan äh, unioni on painottanut äh, äh, varovaisuusperiaatetta, koska tietysti yrityksillä on oma vastuunsa näissä haasteissa. Ja on hienoa nähdä, että yhä enemmän yrityksistä ottaa tämän huomioon koska halutaan olla samalla tasolla. He eivät halua jäädä markkinoista ulos, koska he olisivat vastuuton yritys. Joten meidän täytyy tukea tätä vastuullisuutta eikä vastuuttomuutta. Ja tietysti meidän täytyy myös tukea uhreja tässä yhteydessä. Ja tämä on niin kutsuttu kolmas pilari YKssa, kun puhutaan yrityksistä ja ihmisoikeuksista, Ja, mutta hyvin kovin paljon ei ole tehty tässä yhteydessä. Tämä vuosi täytyy olla toiminnan vuosi, ja kun EU toimi, niin tässä mennään todellakin paljon pidemmälle kuin eu eli rajojen ulkopuolelle. Kiitoksia, ja seuraavaksi kollega Räyssen, yksi minuutti. Olkaa hyvä. Kiitoksia, puhemies. Tämä ehdotus osoittaa, että ihmisoikeuksia tallotaan, poljetaan jalkoihin vielä monissa maissa. Näin ollen ihmisoikeuksien puolustamisen on oltava jatkossakin merkittävä osa ulkopolitiikkaa, lasten oikeudet, vammaisten oikeudet, samoin äh, ihmisten vainoaminen, äh, johtuupa se sitten heidän etnisestä taustastaan, äh, sukupuolesta suuntautumisestaan, uskonnostaan tai mistä tahansa on tuomittava. Kristityt ovat maailmanlaajuisesti kaikkein vainotuin uskonnollinen ryhmä ja siksi äh, kysynkin, mitä, mit, miksei meillä ole uskonnonvapauslähettilästä. Tällainen todella tarvittaisiin. Ja kysyisin korkealta edustajalta, mikä on tilanne uskonnonvapauslähettiläskysymyksessä. Kiitos. Kiitokset. Ja seuraavaksi kollega Komin I. vieressä. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Äh, cher collègue, cher madame rapporteur. Arvoisat kollegat, hyvä esittelijä. EUn täytyy toimia kansainvälisillä näyttämöillä ja toiminnan täytyy perustua ihmisoikeuksiin, mutta miten EUlla voi olla tämä moraalinen auktoriteetti ja vaatia muita maita noudattamaan ihmisoikeuksia, jos ei jäsenvaltiot pysty tähän edes omalla maaperällään. Myös kansalaisoikeudet ja muut eivät vielä tule noudatetuksi täällä. Minäkin olen tällä hetkellä Belgiassa maanpaossa, koska Espanja ei noudata äh, Katalonian oikeuksia ja itsemääräämisoikeutta, tai joku Turkki. Espanjan standardit jäävät huomioimatta EU:ssa. Kyseessä on ihmisoikeusloukkaukset ja jos nämä jätetään huomaamatta, niin EU menettää auktoriteettinsa, koska se ei kunnioita näitä oikeuksia omalla alueellaan. There is a, there is a question of the blue card. Would you... Teille olisi siis sinisen kortin kysymys. Äh, hyväksyttekö sinisen kortin kysymyksen? No, he doesn't accept them. Ei, hyväksy, pahoittelen. Joten me jatkamme. Äh, seuraavaksi kollega Arena, yksi minuutti. <laughs> Minä en ajatellut, että on minun vuoroni, koska tuolla lukee kokalari. Sorry, my, my... Voi, tämä oli minun virheeni. Olette aivan oikeassa, edustaja eh, Kokalari, olettekin eh, vuorossa. Minuutti teilläkin. Eh, minäpä vedin teidän nimenne yli, kun tuo sininen kortti tuossa nousi esiin. Tack så mycket. Kiitoksia, puhemies kyllä on huolta siitä, että maailmanlaajuisesti demokratia tilanne on heikentymässä. Se, että vapaaseen mediaan kohdistuu vainoa, naisiin kohdistuva väkivalta on yksi tavallisimmista rikkomuksista maailmassa. Samalla sitten Kiina ja Venäjä nousevat ja Euroopan unionia ja Eurooppaa tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan aiemmin. Haluan, että komissio priorisoi kolmea tärkeää asiaa. Ensinnäkin kiireellisesti on otettava käyttöön sanktiot sellaisia ihmisiä vastaan, jotka rikkovat ihmisoikeuksia. Demokratia vaatimusten on oltava hyvin korkeat EU-jäseneksi havitteleville ja samalla täytyy huolehtia siitä, että nämä maat kääntyvät Euroopan unionin puoleen eivätkä muualle. Samoin Euroopan unionin on vahvistettava maailmanlaajuisesti tyttöjen ja naisten oikeuksia. Euroopan unioni perustettiin sille ajatukselle aikoinaan, että ihmisoikeuksia ja demokratiaa ajetaan. Meidän on näin ollen aina toimittava ja osoitettava, että tämä asia otetaan äh, vakavasti, koska mikään ei ole selvää. Kiitoksia. Ah, Kiitokset ja nyt sitten kollega Areena minuutti. Kiitos. 70 vuotta siitä, kun yleismaailmallinen ihmisoikeusjulistus annettiin, niin ihmisoikeudet ovat pahemmin kuin koskaan vaarassa. Ja viestit, joita tästä tilanteesta tulee eri puolilta maailmaa, ovat hälyttäviä. Siellä on miljoonia ihmisiä, joilta on viety perusoikeudet ja ihmisoikeudet. Ja kokonaisia väestöjä uhrataan joidenkin yritysten ja osakkeenomistajien oikeuksien edessä myös autoritaariset hallinnot, jotka syrjivät ja kääntyvät sisäänpäin kansallisen identiteetin puolustamisen nimissä. Ja nyt meidän pitäisi kuitenkin ihmisoikeuksia suojella ja siihen pyrimmekin, mutta kuinka kauan tätä kestää. Kyse on muun muassa uskottavuudestamme sen suhteen, että olemme ihmisoikeuksien varjelemisen moottori. Meidän pitää huomioida ihmisoikeudet kaikessa politiikassamme, diplomaat diplomatiassa, kauppapolitiikassa, kaikissa politiikoissa on asetettava etusijalle ihmisoikeudet. Ja ihmisoikeuksien täytyy olla se tekijä, joka erottaa EUn muusta maailmasta. Minä toivon teille onnea, korkea edustaja Borrell, tähän hyvin vaikeaan tehtävään, joka teillä on edessänne. Kiitos. Kiitokset ja sitten edustaja Rodriguez Ramos minut, joka hyvä. Kiitos. Kiitos puhemies. Edustaja Komin demokratioissa, kuten omassa kotimaassani Espanjassa, ihmisoikeudet äh, ovat taattuja ja lain kunnioittaminen ja tuomioistuinlaitoksen kunnioittaminen on paras takuu tälle, kun teidän äh, toverinne äh, rikkoi tuomioistuimen päätöstä Äh, hän rikkoi samalla Katalonian kansalaisten oikeuksia. Äh, aluejohtajana hänellä oli velvollisuus kunnioittaa ja suojella. Nyt pakoilette sitten espanjalaista oikeutta ja istutte täällä Euroopan parlamentissa vältellen ähm, sen oikeusvaltion äh, lainkouraa, jota täällä nyt muka puolustatte. Te haluatte rankaisemattomuutta tämän parlamentaarisen koskemattomuuden kautta. Kiitokset ja seuraavaksi edustaja Brickmont minuutti. Kiitos puhemies. Kiitos Roivaliokunnan kollegoille tästä erinomaisesta mietinnöstä, joka tänään esitellään. Toivon, että täysistunnossa huomenna äänestetään suurella enemmistöllä sen puolesta. Siellä äh, mietinnössä äh, tuodaan esille lehdistönvapaus, demokraattiset arvot ja muut. Ja ei voida puhua pelkästään terrorismin torjunnasta tai järjestyksen ylläpitämisestä tai kansallisen turvallisuuden varjelemisesta. Meidän pitää jatkuvasti eri puolilla maailmaa edistää ihmisoikeuksia muun muassa ulkopolitiikan kautta. Ja me emme saa antaa autoritääristen hallitusten toimia vapaasti. Nyt tämä toiminta asetetaan testiin jo ensi kuussa, kun Vietnamin kanssa neuvotellaan kauppasopimuksesta. Vietnamissa rikotaan räikeästi ihmisoikeuksia. Vuonna 2019 otettiin useita poliittisia vankeja ja Euroopan ulkosuhdehallinto on vaatinut reagoimaan vangiksi otettujen toimittajien puolesta meidän täytyy yhdistää ihmisoikeudet ja kauppapolitiikka. Kiitos. Kiitos. Ja seuraavaksi edustaja Fitzgerald, minuutti, olkaa hyvä. Thank you. First of all, I want... Kiitos. Ensin haluan onnitella esitellä Viiselle Limaa tästä mietinnöstä. Kuten kollegat ovat sanoneet, tämä todellakin hyvä kertomus, mitä ihmisoikeuksiin tulee, mutta kysymys on, miten siihen vastataan, miten se toimeenpannaan. Se on lähetetty tärkeille järjestöille ja ihmisille. Meidän täytyy taata, että hallitukset ja me itse toimeenpanemme parhaita käytäntöjä, mitä ihmisoikeuksiin tulee monia ihmisoikeuksia poljetaan ja meidän täytyy puuttua myös tähän machojohtajuuteen, jota me näemme. Naisten oikeudet ovat vaarassa. Äh, tarkastellaan myös koteja ja ne kuusi maata, jotka eivät ole siinä liittyvää äh, sopimusta allekirjoittaneet, sen tekisivät. Meidän täytyisi olla johtavassa äh, asemassa tässä kysymyksessä. Kaikkien poliittisten johtajien täytyisi nostaa tämä kysymys esille ja meidän täytyisi taata, että me Äh, puhumme myös siitä, mitä tapahtuu ihmisoikeuspuolustajille. Meidän täytyy myös puolustaa näitä henkilöitä. Kiitokset ja kollega Köster. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Artiklassa kaksi eu sopimuksia sanotaan, että arvot äh, ovat vapaus, demokratia, tasa-arvo, oikeusvaltioperiaate ja ihmisoikeudet. Nämä Ihmisoikeudet eivät koske ainoastaan EU-kansalaisia, vaan kaikkia poikkeuksetta. Mutta mitä ne hyödyttävät pakolaista, joka istuu Bosnia-Herzegovinassa ja joka jo, vaikka kuinka monennen kerran on palautettu Bosniaan ja, ja häntä on hakattu ja hänen tavaransa on varastettu ja hänen ihmisoikeuksiaan kirjaimellisesti poljettu. Ja nämä pakolaisten oikeudet kyseenalaistetaan yhä useammin Euroopassa. Ja tämä ei ole Euroopan unionin arvojen mukaista. Ja tätä kautta menetämme uskottavuutemme maailmassa näissä kysymyksissä. Siksi meidän täytyy ottaa kantaa näihin kysymyksiin. Ja meidän täytyy taata turvapaikka, meidän täytyy taata myös pakolaisten ihmisoikeudet Euroopan unionissa ja maailmassa. Ja kiitokset. Keskustelu jatkuu. Kollega Sanchez Amor, minuutti. Kiitokset. Tosiaan kollega Komin ei minun sinistä korttiani täällä hyväksynyt, joten kun puhutaan nyt äh, ihmisoikeuksista maailmalla, niin ei se nyt toki tarkoita sitä, etteikö Euroopassakin olisi ongelmia esimerkiksi 6.7 äh, joulukuuta 2017. Ähm, Katalonian parlamentissa rikottiin ihmisoikeuksia, kun oppositiota vainottiin. Ja nyt Komin ja Puigdemonti istuvat täällä. Me kaikki kunnioitamme kuitenkin ne ihmisoikeuksia, ne olette tätä sitten oikeassa tai e- ette. Äh, Wieslerin ähm, mietintö on hyvin tärkeä. Euroopan parlamentti paitsi myöntää Saharov ihmisoikeuspalkinnon voi vaikuttaa eri hallintojen toimintaan ja näin ollen meidän puolustus- ja turvallisuus toimivaltaamme on vahvistettava niin, että saadaan todellista puolustuspolitiikkaa, jotta me voimme myös toimia, kun hyökätään. Kiitoksia. Kiitokset. Ja sitten kollega Olat yksi minuutti. Aivan äsken hän vielä oli paikalla, mutta nyt hän lienee poistunut. No, näin sitten muut puheenvuorot. Puheenjohtajista ulkopuolelta vain viisi voidaan nyt ottaa mukaan, mutta otetaan eri poliittisista ryhmistä, joten ensimmäisenä kollega Posipili, yksi minuutti, joka hyvä. Eh, pane vysoký představiteli já chci dodat k té debatě jednu poznámku. Minulla on yksi kommentti keskusteluun liittyen. Ihmisoikeuksista keskustellaan usein Euroopan parlamentissa. Me usein keskustelemme siitä, miten ihmisoikeuksia loukataan eri alueilla maailmassa. Tämän raportin tulisi olla suuntaviivana meille kaikille. Me vaadimme sitä, että ihmisoikeusväkivaltaa tulisi ennaltaehkäistä. Haluamme olla tiukempia maita kohtaan, jotka loukkaavat ihmisoikeuksia. Ja pyytäisin, että näistä Lupauksista pidetään kiinni. Toivoisin, että me toimisimme näiden toivomusten mukaisesti. Kiitos. Ja kiitokset. Seuraavaksi kollega Ward, minuutti. This report reiter- Tässä mietinnössä toistetaan se, että, mitä kaksi, että parlamentti haluaa suojella maahanmuuttajalapsia ja Viime viikolla lapsipakolaisia kieltäydyttiin suojelemista, kun euro, erosopimuksen yhteydessä. Tarvitaan humanitaarista tukea erityisesti kaikista haavoittuvimmille. Yksi pakolainen on käynyt tätä kampanjaa ja nyt hallitus teki hirvittävän virheen. Jos Britannia näyttää tältä kansainvälisillä näyttämöillä Brexitin jälkeen, niin se on kyllä ihan väärä viesti siitä, keitä me olemme ja keitä me haluamme olla kansakuntana. On kunnioitettava oike, laps, ihmisoikeuksia ja lapsen oikeuksia ja täytyy muistaa Alan Kurd ja muut lapsipakolaiset, jotka kuolivat hiljattain. Kiitokset ja kollega Austrevitsius yksi minuutti. Kiitos puhemies ponnisteluista huolimatta maailman ihmisoikeustilanne ei parane lapsiin, naisiin, etnisiin vähemmistöihin, uskonnollisiin ryhmiin ja niin edelleen kohdistuu väkivaltaa ja kauheuksia. Ja jopa meidän on vaikea tätä katsoa, jopa meidän, jotka olemme vuosia tehneet tällä kentällä työtä. Meidän on kannettava vastuu ja reagoitava, kun rikkomuksia tapahtuu. Esimerkiksi Kambodžan tilanteen suhteen olemme reagoineet liian hitaasti. Siellä hyökkäykset ihmisoikeustaistelijoita, vapaata mediaa ja oppositiota vastaan ovat lisääntyneet. Valko-Venäjällä poliittiset prosessit eivät ole parantuneet ollenkaan. Kokoontumisvapaus, yhdistymisvapaus, ilmaisuvapaus, vapaa media joutuvat painon kohteeksi ja maa on yhä riippuvaisempi Venäjästä. Kiitoksia. Kiitokset. Ja sitten vielä viimeisenä kollega Wallace. Olkaa hyvä. Thanks very much, Madam President. Kiitos, rouva puhemies. Ihmiset sanovat, että ihmisoikeudet ovat uhan alla. Siinä on totuuden siemen, mutta me emme enää puhu ihmisoikeuksista niin kuin teimme se, että me emme pidä kiinni oikeusvaltioperiaatteesta kiinni, niin se on ongelma tässä yhteydessä. Ja se, että emme vastusta USAn toimia muun muassa Iranissa ja Venezuelassa, mitä sanktioihin tulee. Ja Euroopan pitäisi vastusta niitä. Me puhumme kaupasta ja ihmisoikeuksista. Niiden pitäisi tukea toisiansa, mutta Saudi-Arabiassa ihmisiltä katkaistaan päitä, mutta eh, kauppaa käydään kuitenkin ja Israelin kanssa samoin, vaikka siellä loukataan ihmisoikeuksia. Eh, me emme ole johdonmukaisia sen suhteen, miten käyttäydymme. Kiitokset. Ja näin vuorossa jälleen komission varapuheenjohtaja, korkea edustaja. Puheenvuoro on teillä. Olkaa hyvä. ihmisoikeuksista voidaan puhua loputtomasti. Siihen liittyy niin paljon kysymyksiä ja, ja niihin on, niitä on täällä esitetty. Ja nyt haluaisin vastata konkreettiseen kysymykseen erityislähettilältämme usko ja vakaumus vapaudesta. Juncker perusti erityislähettilän tehtävän ja nimitti toukokuussa 2016 John Figelin tähän tehtävään. Ja hän täytäntöön panee EUn suuntaviivoja uskonnon ja vapaumuksen vapauden alalla, kuten hänen tehtävän kuvassaan sanotaan. Ja tuollaisissa maissa, joissa nämä vapaudet ovat uhaittuna, Hän on toiminut kansallisten toimijoiden kanssa, hallitusten ja ihmisoikeusaktivistien, kansalaisyhteisöjen ja muiden johtajien kanssa. Ja tässä on haluttu kunnioittaa diversiteettiä. Ehkä tässä nyt vähän toistan itse, mutta haluan nyt sanoa tämän monella eri tavalla. No, tätä työtä hän tekee ja hän on myös komission jäsenen erityisneuvonantaja. En nyt muista, tai henkilö, joka esitti kysymyksen, ei ole nyt paikalla enää ja en voi siis vastata hänelle. Tämän erityislähettilään toimenkuvaa voidaan vähän tarkastaa, katsoa miten sitä voitaisiin parantaa ja voidaan uudelleen määritellä hänen toimenkuvansa, jotta otetaan huomioon tehtävät, jotka pitäisi hoitaa. Ja minun täytyy tutustua asiaan vähän tarkemmin kun nyt ajatellaan tätä uskonnon ja vapaumuksen vapautta. Ehkäpä seuraavalla kerralla voin kertoa vähän enemmän. Täällä on puhuttu myös bisneksen ja ihmisoikeuksien yhdistämisestä. Se on todella tärkeä kysymys ja länsimaiset kuluttajat hyvin mielellään käyttävät ja kuluttavat halvempia tavaroita, joita on tuotettu halvemmalla. No miksi se on halvempaa? No se voi olla tehokkaampaa, ehkäpä tuotantoprosessi on tehokkaampi tai sitten ihmisoikeuksia ja työntekijöiden oikeuksia ei noudateta sillä tavalla kuin me vaadimme omissa talouksissamme. Ja EU on tässä, tällä alalla kaikista tärkein toimija, kaikista sitoutunein ihmisoikeuksien puolustamiseen. Meillä on sitovia järjestelmiä eri aloilla, vaikkapa nämä konfliktimineraalit ja veritimantit ja muut tuotteet. Meillä on myös standardeja lapsityöhön liittyen. Voin antaa useita esimerkkejä siitä, mitä olemme tehneet. Joistakin sopimuksista voin antaa esimerkkejä rauhanomaisesta yhteistyövälineistä, muun muassa Aasian ihmisoikeustoimien alalla. Meillä on useita ohjelmia muun muassa latinalaisen Amerikan kanssa käynnissä, mutta meidän täytyy tehdä vielä enemmän. Meidän täytyy päästä yksimielisyyteen, konsensukseen ja en nyt voi enempää tästä sa- sanoa, teillä on aloiteoikeus tällä alalla, käyttäkää sitä. Ja näin voitte auttaa minua tässä tehtävässä, joka minua kiinnostaa suuresti. Mutta teillä on tietyt kapasiteetit toimia, käyttäkää ne. Ja minä olen vain korkea edustaja ja edustan ihmisiä, jotka eivät aina ole samaa mieltä kaikista asioista. Parlamentin täytyy käyttää oma, a, tätä aloiteoikeuttaan ja toimivaltuuksiaan ihmisoikeuksien alalla. Tämä on hyvin tärkeä asia. Ehkä tämä on jopa tärkein asia maailmanlaajuisesti ajatellen. Lukuisia asioita otettiin keskustelussa esille tämä due diligence-lainsäädäntö. Me olemme edellisellä kaudella pyrkineet vahvistamaan lainsäädäntöä tällä alalla ja Ranska ja Alankomaat ovat omaa lainsäädäntöä kansallisesti antaneet tässä, mutta muut eivät ole toimineet. Jälleen kerran, kun on kyse asiasta, jossa näkemykset eroavat suuresti ja ei päästä sopimukseen jäsenvaltioiden kesken, niin on todella vaikeaa edistyä